sata olla hyvä katsoa myös, saataisinko tästä lähde omille varoille tästä verosta. Kiitos. For your speech. On... Kiitoksia puheesta. Sitten EPP-ryhmäpuheenvuoro. Kollega Jean-Paul Cosé. Kiitoksia puhemies.